Uh, uh, dear colleagues, good morning. Huomenta, hyvät kollegat. Dear colleagues, before... Hyvät kollegat, ennen kuin aloitamme äänestykset, olkaa ja laittakaa äänestyskorttinne äänestyskoneeseen, että tiedämme kuinka monta valtuutettua ääntä on paikan päällä. Ja sillä välin haluan kertoa teille, että koordinaattorien päätökset edellisestä kokouksesta eilen – jotka hyväksytään täällä valiokunnassa. Voin kertoa näistä päätöksistä hieman. Ensinnäkin EPP-ryhmän jäsen on nimetty oma-aloitteeseen lausuntoon yhteisistä minimistandardeista sivilioikeudessa prosesseissa. Edustaja Bergeron on esittelijänä oma-aloitteesta lausunnosta avoittuvista aikuisista ja sitten EPP-ryhmän jäsen on omalla lausunnon esittelijä adoptioista rajat ylittävästi. Ja minä itse olen esittelijänä oma-aloitteessa lausunnossa. Liikennottomuuksien raja-ajat ja edustaja Voss ja edustaja kephart ovat yhteisesittelijöitä eurooppalaisesta myyntilaista tästä lausunnosta ja ICR-ryhmän e jäsen on esittelijänä lausunnosta, jossa muuttaa direktiivi 2011 kautta 16 pakolliset tiedonvaihto, tiedot verotuksen alalla. Sitten oikeusta perustasta on tehty päätös, että SED-ryhmän varajäsen Karan ja Kavadam ja komitologiasta valtuuskunta nimetään delegoidusta säädöksistä edustaja Trisokonos ja kodifikointiin edustaja Hauta. Koronat päättyvät, että on jo niin resfleke edustaja tullaan, kun se on paikan päälle heinäkuun kokoukseen kertomaan. Ja sitten meillä on myöskin pari tulla matka, se on muuttunut syyskuulle 21. päivä. Se on siirretty sinne tälle vuodelle. Tässä koordinaattorien päätökset eiliseltä. Sitten aloitetaan äänestykset. aloittaa julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon suojaamisesta. Eli vielä kerran pyydän teitä, teitä laittamaan äänestyskortit sinne niille tarkoitettuihin aukkoihin. Ja meillä on 18 ääntä 24 jäsentä, vain, vain 18-19 ääntä. Herra Champatskilla ei ole korttia. Nyt 24 äänestyskorttia on käytössä. Se on hyvä. Niin. Kompromissi yksi. Puolesta. Jättäkää kädet hieman vielä ylös. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kompromissi numero viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 309 puolesta. 309. 11 kappale 2 on kyseessä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 39 puolesta. Ollaan ainakin artikassa 11, sen Imko 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 88 puolesta. 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. kaksi ääntä liikaa. 25 äänestää tällä hetkellä Hyväksytty. 13.11. Tarkistus 310 puolesta. 310. Artikla 11. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 90 puolesta. Itre 90. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 92 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Itre 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Itre 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Itre 95 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 314. Puolesta. Vastaan. Tämä tarkistetaan. Hyväksytty. Imko 41 puolesta. Imko 41. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 97. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme yksi kuusi. Puolesta. Kolme yksi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. ITRE 98. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 317 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se varmaankin hylättiin, mutta tarkistetaan kuitenkin. 317. Hyväksytty. Kolmesataa kaksikymmentäyksi puolesta vastaan Tämäkin pitää tarkistaa vielä. Hyväksytty. Itre 100. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero 10. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 45. Puolesta. Vastaan. Tämä tarkistetaan vielä. Olkaa hyvät. IMKO 45. Tästä äänestetään. Kaksi ääntä puuttuu vielä. Hyväksytty. 335. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistuksen? Hyvä. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 46. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Hyväksytty. Neljäkymmentäseitsemän puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Uskoisin, että se hylättiin, mutta hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12a, Itri 11. Puolesta. Johdantosan kappale 12a, Itre 11. Puolesta. Vastaa. Tyhjä. Hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Hyväksytty. Imko 7 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa taas vielä kerran. Olkaa hyvä. Hyväksytty. Ja myös aika 14 ja tarkoitus 8 puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 69. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 14. Puolesta. vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko kahdeksan, Ei, anteeksi. Itre 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoisin, että se, mutta tarkistetaan kuitenkin. Hyväksytty. Hitler 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hitler 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin vielä. Hyväksytty. Itre 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Joitosen kappale 5a, tarkistus 9. Puolesta. Puolesta vielä kerran. Vastaan. Tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta tarkistus vielä. Kyllä, hyväksyttiin. Johdossa kappale 8, tarkistus 82 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Nyt äänestetään koko lausuntoluonnoksesta. Äänestetään koneellisesti, joten äänestys alkaa. Hyväksytty. Nyt äänestetään päätöslausumasta vielä luonnoksesta ää, jälleen koneellisesti. Kaksi vielä. Hyvä. Se on hyväksytty. Nyt päätös aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa jälleen kerran koneellisesti. Hyvä. Se on selkeästi hyväksytty. Kiitokset. Now we have the single votes. Seuraavaksi yksittäiset äänestykset. Yes. To, to who? Oh yes. Uh, may I? May I congratulate Mrs. Saanko onnitella kollegalle Grippiä? Yes. So now the single votes, which will be done electronically once again. Yksittäiset äänestykset sähköisesti. Yhteisön tavaramerkki. Äänestys alkaa. selkeästi hyväksytty. Onnittelut Wikströmille. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö. Uudelleen laadittu teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Wikströmille taas onnittelut. Seuraavaksi äänestyskirjeestä. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten vetoomuksesta. Pyytäisin Wikströmiä pitämään puheenvuoron. Eipä tuo tarpeen, puhui niin monta kertaa. Kiitos kaikille. to Okay. Mr. Groza. Yeah. Uh, Mr. Groza uh, from the council wishes to take... Groza neuvostosta pitää puheenvuoroa. Thank you, Mr. Uh, Svoboda. Kiitos herra Svoboda, että sain puheenvuoron. puheenjohtajamaan Latvian puolesta muutama sana tästä asiasta neuvostossa. Olemme jo viides puheenjohtaja, joka käsittelee tätä poliittisesti ja taloudellisesti tärkeää asiaa. Liettua, Kreikka, Itralanti pyrkivät saamaan kompromissin aikaan neuvostossa. Sitten Italia jatkoi työtä neuvostossa ja alkoi neuvottelut Varhaisessa toisen käsittelyn sopu, sopimuksesta. Meillä on ollut kunnia saattaa loppuun nämä neuvottelut, koska nyt ollaan hyvin lähellä lopullista ratkaisua ja tämä päivän äänestys saa meidät vieläkin lähemmäksi. Latvian puolesta haluaisin kiittää Rova Wikströmiä hyvistä neuvotteluista ja sekä Pohjola haluaisin kiittää komissiota ja erityisesti herra Eichenbergia – kaikesta asiantuntijuudesta ja työstä tässä teknisesti monimutkaisessa asiassa. Thank you very much. Kiitos paljon. And uh, we go... Siirrymme Redan mietintöön. Aloitamme tarkistuksesta 130 puolesta. No niin, jälleen kerran 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan, äh, tyhjää, vastaan puheenjohtaja korjaa, tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oh, uh, IMCO 1, paragraph 1. IMCO 1, 1D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää tarkastusäänestys. And that has been adopted. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata viisikymmentä kahdessa kohdassa ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas sähköisesti. Hylätty. Toinen kohta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. ITRE 21 kappale 2a puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 165. 2b puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, it doesn't work. Doesn't work. Yes, the, we are checking. Kyllä, tarkistetaan. 166. Meillä on ongelma äänestysjärjestelmän kanssa. Teknikko, kiitos.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 puolesta lasketaan. Can somebody count? Laskekaapas joku. That's eight. Eight. Nine. Uh, okay, it's, it's nine, nine according to myself. Uh, then against. Yhdeksän puolestaan minun laskeni mukaan sitten vastaan. Selvä, tämä on hylätty. Kompromissi kaksi. Yksi, kuusi, kahdeksan itse asiassa puolesta vastaan tyhjään hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1,70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1,72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 kohta kohdalta, ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan lasketaan vastaan äänet puolesta, aloitetaanpa puolesta äänillä. We are, we are 11. it's, I think it's, it's 1, two, three, four, five, six, eleven. eleven against. Vastaan. Yritetään uudestaan.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 yhdistetty äänestys, laitteet toimivat, mutta meidän päättäjät eivät toimi. 1.90 tarkistuksessa mennään ja äänestämme siitä nyt. Fos. Puolesta. Puolesta vielä kerran. 12 puolesta vastaan. Vastaan. Yksitoista, yksitoista. Kaksitoista, yksitoista. Hyväksytty. tyhjää. Yksi yhdeksän kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi yhdeksän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 200 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 201 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sähköinen tarkistusäänestys. Puolesta. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Kaksi nolla kolme puolesta. Vastaan. tyhjää. Tämä on pakko tarkistaa sähköisesti puhujanpöntön takana puolesta vastaan. Hylätty. Hylätty. 203. Hyväksytty. 25 äänestyskorttia on. Mrs. Reda. Reda. Olisiko mahdollista, että tämä toistetaan ja on tärkeää, että on oikea määrä ihmisiä äänestämässä. Uskonpa, että oli yksi äänestäjä liikaa. Okay. we? We do 203. We can repeat 203.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 tyhjään hylätty. Tarkistetaanpas. It has been rejected. Hylätty. Kaksi nolla kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 225 puolesta 225 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaanpas. Hylätty. Kaksi kolmentoista tarkistuspuolesta vastaan Tyhjä. Lätty. 232 puolesta vastaan. Tyhjä. Ylätty. 233 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 234 puolesta vastaan. Tarkistetaan, kiitos. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 266 liittyen kappaleeseen 6a puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 280 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2, 8, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Iter 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 Onko suullinen tarkistus? Puhuja ilman mikrofonia. Amendment, uh... Suullinen tarkistus kattaisi seuraavan tarkistuksen ja lisäisi lauseen A Swift Ratification jälkeen. To the revision of the EU legal framework. Okay. Uh, in favor. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpas. Oh. That has been clearly adopted. It did... Selkeästi. Hyväksytty. Siltä ei näyttänyt äsken. Kolme, kaksi, kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme, kaksi, neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 325 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 326 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 350 puolesta vastaan. Tarkistetaanpas. Hyväksytty. 1, kahdessa osassa ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme, viisi, yksi. Ensimmäinen kohta. Muutama ääni puuttuu. Hyväksytty. Toinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 355 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 355. Se on hylätty. 356 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 363 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Se on hylätty. 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 365 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, kahdeksan, yhdeksän sähköisesti hylätty. Kolme yhdeksän kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä yksi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä yksi neljä puolesta vastaan tarkistetaan Hylätty. Neljäksi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä kaksi yhdeksän puolesta Yes. So we go to 429. 429 puolesta. 429 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpas. I think so, but it's not unclear. And it has been adopted hyväksytty. 4.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 451 puolesta. 451 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 471 puolesta vastaan Tarkistutan tämän. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 476 puolesta vastaan

Ei kun se raukeaa. Sori. Itre 20 sitten puolesta. Itre 20, onko se näin? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 507 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta. Sorry, kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 523 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 524 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 525 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistamme 525. Se on hylätty. 526 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 527 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 528 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. Yksi vielä. Ja se on hylätty. Imkon 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, kohta 23 vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistamme ensimmäinen osa hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 532 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 538 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 539 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi viisi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 553 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Tiedän, että tämä on väsyttävää, mutta siltikin pyytäisin nostamaan kätenne. Se on hyväksytty. 554 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sori. Hyväksytty. 555 puolesta. Se ei kun sori. 554. Sori. Ei kun se raukeaa. 556 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistakaamme se. Tarkistamme ensimmäisen osan. Onko se niin? Tarkistakaa ensimmäinen osa, kyllä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imkon 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Okei. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sori, tarkistetaan. Toivotaan tarkistusta. Tarkistamme 44. Vielä yksi. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Okei, okay. tarkistamme 69. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 71 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. yksi siis hyväksytty. 75. Sari, sari, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 74. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyt, hyväksyt. 76 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 76. Tätä on hyväksytty, mutta hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistamme 94. Hylätty. 101, sori. Raukea. sori. 104 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistamme. 104. Kyllä se on hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 106 puolesta vastaan. Hyväksytty 107 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistamme 107. Se on hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123. Ah, anteeksi, 125. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme koneellisesti mietinnöstä kokonaisuudessaan. Hyväksytty. Congratulations to Mrs. Reda. Onnittelut rouva Redalle. Chairman, uh, what do we have? Uh, sorry, can, can there be quiet in the hall? Saataisinko salien hiljaisuutta? Kiitos kovasti. Sitten yksittäiset äänestykset. Vetoomusnumero. Uh, micro. Käyttäkää mikrofonia. Continuously, could we have a five... Voidaanko pitää viiden minuutin tauko, että mä olen tästä, jatkuvasti tässä näitä jos meillä vaan käy, jos vaan talon lopuista käy, että voisi mitään virmenon tauon. Uh, does anybody support that? Tukeeko joku? En näe, joten jatkamme. Uh, single votes petition. Yksittäiset äänestykset. Vetoomus 486 14 koneellisesti. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi vielä. Yksittäinen äänestys. Oikeusperusta. lainsäädännön kolmannessa maassa hyväksytty lainsäädännön ylialueellisen soveltamisen vaikutuksilta suojautuminen. Jälleen kerran koneellisesti. Hyväksytty. Joten onnittelut esittelijälle. Sitten kohta 20 jälleen oikeusperusta ehdotus direktiiviksi niin että muutetaan direktiiviä, joka koskee sen muuttamista merenkulkijoiden osalta. And that has been adopted. Se on hyväksytty. Sitten toinen yksittäinen äänestys ehdotukset Esittelijä herra Mastalkaa. Äänestys alkaa. Se on hyväksytty. Sitten vielä kodifiointi, jälleen herra Mastalkka. Alustavahinkoa ajattavalta hinnattelulta suojautuminen. Äänestys alkaa. Sekin on hyväksytty. Haluaako Rova Kaufman puheenvuoron ennen kuin hänen mietinnöstään äänestetään? President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tehdä ensin kaksi kommenttia tähän äänestysluetteloon. Mahdollisesti täällä on virhe muutamilla kollegoilla. Ensimmäinen on tämä kompromissi viisi, jos se hyväksytään heti alussa – niin 39 siitä pitää äänestää, eikä 37 kohdasta. Ja toinen muutos. Meillä on identtiset ehdotukset 23 ja Envi 39, ja niistä pitää 18c kohdassa sivulla 20 äänestä, eikä 11a kohdassa. Mutta uskon, että te olette varmaan saaneet jo nämä tiedot. Ich soll das noch einmal sagen. Pitääkö vielä toistaa? Hyvä, okei, okay. no niin. Olen pahoillani, hyvät kollegat, mutta tämä todellakin oli vaikea saada kaikki kuntoon, joten te tiedätte varmaan tämän. No heti aluksi, kun kompromissiehdotus 5, jos se hyväksytään, niin 39, siis tarkoitus 39, siitä äänestetään eli 37. Ja toinen muutos, meillä on identtiset tarkistukset, Inpo 2003 ja Envi 39, neistä pitää 18 C-kappaleessa äänestää minun luettelun mukaan siis kyllä 20 oleva kohta, eikä kappaleessa 11a So please control us that we proceed. Voitteko sitten valvoa, että tämän mukaisesti menetellään? Aloitetaan sitten kompromissista viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan. Tämän tarkistetaan. 41. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty 52 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan se. Se on hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ehkäpä tämä tarkistetaan. Se, ei kun, sori, hylätty, hylätty, sori. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Pyydän, tarkistetaan tämä. Kuusikymmentä puolesta vastaan. En ole varma. Tarkistetaan tämä. Sorry. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se Se on hylätty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 71 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää. Tämä taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Se on hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 79. Se on hylätty. 78 puolesta vastaan. Taitaa hylätty, mutta tarkistetaan. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Pyytäisin tarkistusta. Ja se on hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. 87 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa sen? Oho, hyväksytty. Ei näyttänyt siltä ensin. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 93 ei, sori, sori, 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko ei äänestetä. Envi 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mitäs nyt? 109. 109 puolesta vastaan Voisimmeko tarkistaa? Se on hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa sen? Hylätty kompromissi 19 kolmessa osassa. Onko näin? Kyllä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Tiedän, että teitä väsyttää, mutta hyväksytty. kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 12, kohta 13a puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kaksi, kahdeksan, sori. Puolesta Toisen kerran vielä anteeksi. 129 siis. Ilmeisesti se on katettu kompromississa. Onko? Kaksikymmentä. jottelisi epäilyksiä, niin äänestetään 128 puolesta. Vastaan. Tämä meidän täytyy tarkistaa. 128. Se on hylätty. 129 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä kerran. Se on hyväksytty. Rova Kaufmann. Haluaisin huomauttaa, että 29 alkuperäisversio on englanniksi. Ja tietenkin tässä on huono käännös saksaksi. En tiedä, mitä muilla kielillä tämä on onnistunut. Tämä on kuitenkin ongelma. Pyytäisin teitä tarkistamaan tämän asian, mutta äänestyksessä haluaisin äänestää sitä alkuperäisversiosta, eli englanninkielisestä versiosta. we check, So we one one thirty, yes. Okay. Uh, we vote on one thirty. Yksi kolmekymmentä. Puolesta. Yksi kolmekymmentä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 21. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. Mitäs sitten? 143. Puolesta. So it falls. One... Joten se raukeaa, yksi neljä yksi raukeaa. 141 is incompatible with... 141 ei sovi yhteen 139 kanssa, joten äänestämme 143 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 144 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 145 puolesta vastaan Tarkistetaanpas. Hyväksytty. Puolesta. 146. Onko tähän suullinen tarkistus? Ei. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää. Näkisin, että hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, viisikymmentä puolesta vastaan tarkistetaanpas. Hyväksytty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 152 puolesta. Vastaan. 152 puolesta. Anteeksi vielä kerran. 152 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 153 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi, kuusi, kaksi. Puolesta vastaan tyhjä yksi kuusi kolme April 24 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Yksi, kuusi, kahdeksan puolesta. 168 puolesta vastaan. Tyhjää. Katsotaanpas sähköisesti vielä. Hylätty. 169 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty yksi 70 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Rejected. Hylätty. 171 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Empel 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylättä. Todellako? Okei. Okay. Hylätty, kyllä. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1984. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Okei. Okay. 192 tarkistetaan. Hyväksytty. 194. Ei. Okei, okay. sorry. 195 puolesta. 195. Yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistu kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Rova Kaufman. Yes, we have to go to... Niin, 206 pitää esimerkiksi seuraavaksi tarkistus 206. Ja sitten 208 sen jälkeen. Six in favor. 206 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Rejected. Hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 19 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa se Hyväksytty. 228 puolesta vastaan. Eikö se onkin katettu? Okei, okay. employment-valiokunta 16. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Empel 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Empul 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Imko 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Imko 21 puolesta vastaan. No, tarkistetaan. Imko 21. hylätty, IMKO 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, IMKO 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, ENVI 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, ENVI 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Envi 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Envi 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Envi 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Envi 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Envi, sori. Envi 33 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 33. Envi 33. Tarkistetaan. Oh, hyväksytty. Yllätys, yllätys. Ervi 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Envi 37 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Ehkä se tarkistetaan. Tarkistus viisi. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23. 24. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten mennään loppuäänestykseen. Koneellisesti äänestys alkaa. Hyväksytty. Onnittelut Rova Kaufmanille.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 Dear colleagues, we may continue. Hyvät kollegat, voidaan jatkaa. Meillä on vielä kaksi esityslistan kohtaa käsiteltävänä aamupäivän aikana. Jatketaan seuraavaksi kohdasta 23 vilpitteiden vaihto- ja keskustelu yhden miehen rajavastuu yhtiöistä. Ja esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja De Grandes Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Estimados Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Hyvät komission edustajat ja neuvoston edustajat, hyvät naiset ja herrat, jotka seuraatte tätä valiokunnan kokousta ja osallistutte tähän keskusteluun ja seuraatte sitä. Kyseessä on direktiiviehdotus yhden miehen yhtiö, rajallisista yhtiöistä eikä sup yhtiöt Minun kollegani ovat, jos kaikki menisi normaalisti, niin meillä olisi sitten tässä esittelijän lausunto käsiteltävää, mutta tällaista normaalityöskentelyä tähän mennessä ei vielä ole ollut, koska heti alusta lähtien ensimmäisenä päivänä, kun aloimme keskustelemaan asiasta, totesin, että en tule syvällisesti tähän pureutumaan, ja kun tässä on vaikea kyseessä kuitenkin otin myönteisen kannan tähän, joten komission erotukseen suhteen, kun haluan parantaa komission erotusta, niin haluan nekin tehdä siihen muutoksia, joten aloitin sitten työn ja pyrin ensin tutkimaan valiokunnan jäsenten poliittista katsaumusta asiaan Minulla ei ole vielä tähän mitään mietintöä tai lausuntoa, vaan pelkästään työasiakirja tarjoaa teille, jossa esitetään sitten ongelmat ja mahdolliset ratkaisut näihin. Työasiakirjan pohjalta käytiin keskustelua avoimesti ja tämän takia varsinaisen mietinnön esittämisen olen vielä lykännyt myöhempään. Olen kiitollinen kaikille asiantuntijoille, komissiolle ja neuvostolle annetusta tuesta ja olen huomannut, että meillä on kuitenkin yhteinen tavoite, eli pyritään PK-yritysten tilanteen parantamiseen ja niiden helpompaa pääsyyn sisämarkkinoille. Mutta samaa ei voi todeta sitten erotuksen sisältöä sisältöön ja yksityiskohtiin liittyen, kun analysoimme sisältöä. Ne, jotka ovat kaikki seuranneet teemaa tarkkaan, tiedätte, että neuvosto on myöskin jakautunut asiassa. No tämähän on tietenkin normaalia. Aina on tietenkin tullut erilaisia kantoja esille ja on ollut myöskin tällaisia vähemmistöjä, jotka voivat keskeyttää käsittelyn. vaikkakin meillä on muodollinen kanta tähän, niin ei heillä on muodollinen kanta, niin mikä voi todeta, että neuvosto olisi hyvin yhtenäisenä tämän kannan takana. Tämä kanta on hyvin heikoissa kantimissa. Ja meidän pitää myöskin tässä ponnistella, jos haluamme saada asioita eteenpäin viedyksi. Mutta teksti on muutettu tämän jälkeen huomattavasti. Eli 60 prosenttia komission alkuperäisestä tekstistä on, sitä on muutettu. Mutta muutamat kysymykset, jotka heti alussa jo esille, niitä ei ole vieläkään pystytty ratkaisemaan. Jonnekin petoksen vastainen taistelu, sosiaalisen pol- polkuminen vastainen taistelu tai oikeuspaikkakeinottelu myöskin. Tässä on eri aiheita, joihin pitää pureutua, jos haluamme saada yhteisymmärryksen yhteisen kannan aikaiseksi. Oikeastaan koko ehdotuksen lisäarvo on nyt kyseenalainen, koska tämähän on tärkeä aihe. Emme voi tehdä työtä ilman vakaata perustaa. Eihän kyseessä ole mikään intellektuaaliharjoitus, vaan meidän emme, emme saa unohtaa tavoitteita ja puitteita, joita tällä ehdotuksella on. Parlamentin työasianvaliokunta hylkäsi tämän ehdotuksen jo. Sisämarkkinavaliokunnalla oli myöskin vaikeuksia tämän asian suhteen, tai siis löytää enemmistö kompromissien taakse. puhun nyt tässä vähän hypoteettisesti, voi olla jopa niin, että siellä mietinnön hylätään loppujen lopuksi. Tällainen kuva on näkyvissä ja tämä kuva heijastelee poliittista realiteettia. Asiat pitää nähdä avoimesti ja pyrkiä löytämään niihin sitten ratkaisuja. Oikeusten asioiden valiokunnassa meilläkin on vaikeuksia. Aikaisessa aikaisemmassa keskustelukierroksessa tämä tuli selvästi esille. Uskon, että täällä tänään tulee taas erilaisia kantoja esille. Tietenkin myöskin neuvostokin kanta pitää ottaa huomioon tässä yhteydessä. Tässä ovat nämä puitteet, joiden pohjalta käymme töihin. Ja tämän takia on tärkeää, että neuvosto käyttää myös puheenvuoron, että saamme tietää heidän yleistä kannastaan ja että komissio myös kommentoi tehtyjä muutoksia ehdotukseen. Ja sitten minäkin haluaisin myöskin puhua ja valiokunnassa pitäisi myös käydä keskustelua aiheesta. Niin, hyvät naisten herrat ja hyvä puheenjohtaja. Haluaisin jättää nyt teille puheenvuoron, neuvostolle ja komissiolle. Ja tämän jälkeen myöskin valiokunnan jäsenet voivat kommentoida. Ja minä itse haluaisin sitten vielä lopuksi esittelijänä kommentoida tilannetta. Kiitoksia. Punapäätere neuvostosta. Olkaa hyvä seuraavaksi. Thank you. It was uh, correct pronunciation. Kiitos, kyllä. Nimeni oikein äänettiin. Kiitos paljon voit tästä Souda tästä puheenvuorosta. Olen Gunnar Paidere ja minä johdan Latvian yritysrekisteriä ja meidän puheenjohtaja kaudella minä johdan työryhmää neuvostossa, jossa käsitellään yhden miehen raivastoyhtiöitä puheenjohtajavaltion nimessä, nimissä haluaisin ilmoittaa valiokunnallenne, kuinka asiaa lähestymitään. Kilpailukykyneuvosto hyväksyi tämän 22. päivä toukokuuta. Kompromissin aikansaaminen ei ollut eh, helppoa. 14 kokousta työryhmän kesken järjestettiin Italian, Kreikan, Latvian puheenjohtajakausilla. Monia asioita nostettiin esille näissä työryhmän kokouksissa. Nämä huolinaiheet olivat samanlaisia kuin mitä juurivaliokunnassa on käsitelty. Me saimme aikaiseksi kompromissin keskittymällä ehdotuksen kahteen pienempään kohtaan. Ensinnäkin yritysten verkossa tapahtuva rekisteröityminen, se on tämän ehdotuksen eräs ydinasioista. Me olemme sitä mieltä, että tämä helpottaa tulevaisuudessa digitalisoitumista Euroopassa. Haluaisin siteerata valtiovarainministeriämme, joka sanoi kilpailukykyneuvostossa, että meillä on erittäin suuri mahdollisuus niin käytännössä kuin symbolisestikin rohkaista yrityksiä ryhtyä digitalisoi, digitaali, se, miksi rekisteröitymällä verkossa, mutta tässä tuotiin esille myös nämä haasteet liittyen verkostapahtuman rekisteröitymiseen, liittyen varsinkin rajat ylittävään identifioitumiseen, joten kompromississa velvoitetaan jäsenvaltioita tunnustamaan ainoastaan tiettyjen maiden sähköiset rekisteröitymiset. Lisäksi oli nämä vähittäiset pääomavaatimukset ja me näemme, että tämä on tärkeä osa rekisteröitymistä, varsinkin pk-yritysten tytäryhtiöitä ja startuppeja. Me olemme sitä mieltä, että tämä tuo kilpailukykyisemmän Euroopan. Tässä otin sitä mieltä, että on vältettävä väärinkäytöksiä rakentamalla tietyt varoihin liittyvät reservit. Ja neuvoston kanta tällä hetkellä on se, että riskit, jotka liittyvät näihin, niin eivät ole suurempia kuin kansallisen, kansallisten yritysten ongelmat. Tämä teksti tuo lisäarvoa verrattuna olemassa oleviin tilanteisiin. Tämä kompromissi mahdollistaa yksinkertaisen yritysten aloittamisen. Tämä on helppoa, varsinkin rajat ylittävissä tilanteissa vähimmäistieto vaaditaan yritysten perustajilta ja valtio antaa valtaosan tiedoista. Me olemme varsin tyytyväisiä kompromissista, joka saatiin aikaiseksi kilpailukykyneuvostossa, sillä digitaalinen Eurooppa ja kilpailukykyinen Eurooppa olivat kaksi puheenjohtajavaltion Latvian painopistealuetta. Meidän puheenjohtajakausi lähenee loppuaan ja vieressäni on Elen Massar, joka jo käsittelee tätä asiaa Luxemburgin tulevalla puheenjohtajakaudella. Ja hän nyt lyhyesti kertoo Luxemburgin suunnitelmista liittyen tähän asiaan. Thank you. Thank you for the floor. Thank you, Gunnar. Kiitos. Nimeni on Helen Massad, oikeusministerin ministeriön attasia, kuten Gunnar jo sanoi. Minä olen neuvottelutiimissä. Nyt tulevana puheenjohtajamaan edustajana kiittäisin Latviaa erinomaisesta työstä ja saavutetusta edistyksestä tässä asiassa. Todellakin uskon, että konsensustavoitteista ja sen valtioiden kesken yleisestä tavoitteesta, on halutaan helpottaa ja rohkaista näiden yhden miehen raivastuyhtiöiden perustamista kautta EUn niin siinä on täytynyt sitoutua asiaan ja ponnistella kovasti. Tuleva puheenjohtaja on sitä mieltä, että yleinen lähestymistapa, johon päästiin Latvian puheenjohtajakaudella, luo hyvän perustan. Ja toivomme, että parlamentti voi äänestää kannastaan kuten suunniteltua, joten sitoudumme kovaan työhön tässä asiassa ja odotamme innolla sitä, että päästään neuvottelemaan hedelmällisesti parlamentin kanssa niin, että lopulliseen sopuun voidaan päästä. Kiitos. I thank you as well. Now I would... Kiitokset myös teille. Ja sitten edustaja, äh, edustaja Hoijar, olkaa hyvä. Thank you uh, very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös tästä mahdollisuudesta, että voin puhua täällä valiokunnassa. Tämä asia on sellainen, että tässä on vain erilaiset poikkeukset tulleet vähän niin kuin yleiseksi toimintavassa. Me kuultiin monia kommentteja tästä asiasta, on puhuttu rahanpesusta ja tästä postaatikuyrityksestä, sosiaalista polkumyynnistä ja että veronkiertoa ja työntekijöiden oikeuksia poljetaan tässä. Ja mä olen miettinyt, että onko tässä nyt sitten kaikki. Ja miten voi olla, että neuvostossa on suinkin enemmistö tämän takana. Nyt pyrin antamaan teille vähän tosiasioita asiaan liittyen ja ottamaan vähän mytologiaa pois tästä erotuksesta. Tietenkään ei ole mitään riskitöntä erotusta. Meidän pitää nähdä tämä aina yhteydessä muihin asioihin, että meillä on myöskin lisäarvo ja suojatar- lausekkeita voidaan täällä tarjota. Tämä on tarjottu sisämarkkinoille – Tästä puhutaan sijoittautumisvapauksesta, räät ylittävässä toiminnassa pk-yritysten etujen mukaisesti sopimuksen 49 artiklan mukaisesti. Tämä on tietenkin sisämarkkinoilla dynaaminen toimiva paikka. Ehdotus on myöskin digitalisoinnin eturintamassa. Räät ylittävä sähköinen rekisteröinti olisi Euroopan digitaalisen sisämarkkinoiden ensimmäinen askel. Tässä pyritään myös olemaan kasvua, työpaikkoja, innovaatioita. Tiedämme, että kaikki pk-yritykset 95 prosenttia ovat tällaisia ylimiä rajoyhtiöitä ja ne voivat hyötyä tästä. Tietenkin tämä ei ole tarkoitus tarjota millekään monimutkaisille rakenteille. Tämä, tämä takia auttaa joitain startuppeja, innovatiivisia yrityksiä, joissa joilla on vaikka joku hyvä idea, mutta ei varoja sen toteuttamiseen – että neuvosto tukee näitä pääelementtejä. Nyt toivomme, että parlamentti, te, teillä on myöskin mahdollisuus osallistua tähän. Me odotamme rakenteellisia, rakentavia ratkaisuja yrityslainsäädännön puitteissa. Ja uskon, että tässä on myöskin mahdollisuus meille jatkaa tätä. Tämän välinen tarvi on otettu esille toimijan taholta, pk-yritysten taholta, eri maiden taholta – Nämä yritykset ovat olleet niin hyvin organisoituja kuin muut sektorit. Loogisesti katsottuna pk ovat jotenkin pieniä. Ne tietenkin tunne hyvin Brysselin järjestelmiä, mutta me ei ole mikään syy unohtaa heitä. Tällä ehdotuksella on suuri lisi, lisäarvo täällä EUn laajuisella rekisteröintijärjestelmällä yhden miehen rajayhtiölle. Tämä vähentäisi kuluja ja vähentäisi esteitä rajat ylittävän toimintaan lähteviltä yrityksiltä. Mutta riskit. Totesin jo alussa, että aina on ollut ja tulee olemaan riskejä. Me tiedämme ne, joita ne vakavasti ja pyrimme löytämään ratkaisuja niihin. Mutta tehdään vertailu. Jos luokka luodaan tai valmistetaan uusi auto, vaikka kuljettaja niin kuin Google tekee tällä hetkellä, niin tekin voidaan miettiä riskejä, mahdollisia onnettomuuksia, mutta ei pyritä tässä pelkästään estämään tämän auton valmistusta, vaan me teemme se ja pyrimme tekemään sitä samalla, että se on turvalliseen. No niin, palataanpa sitten meidän sähköiseen välineeseemme. Meillä on sähköisiä veroilmoituksia ja yliopistoissa myöskin tehdään suuria toimia sähköisesti. Me lähetämme varoja sähköisesti ja meillä on kaikki tämä tapa tapahtuu, että myöskin katsotaan samalla fyysisesti tämän henkilön perustajan henkilö. Ja me olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että sähköinen järjestelmä, sähköinen rekisteröintijärjestelmä on hienostuneempi ja vaikeampi väärinkäyttää kuin perinteiset järjestelmät, koska jäljistäminen ja nopea tarkastus voidaan tehdä sähköisesti verkossa. Mitä muista huolenaiheista sitten vielä? vähentääkö tämä sosiaalisia standardeja, onko tämä sosiaalista polkumyyntiä. Totta kai meidän pitää tehdä kaikkemme tämän estämiseksi, mutta haluan olla ihan rehellinen tässä. Sosiaaliset aspektit, ne määritellään EU muissa lainsäädännön osissa. SUP-ehdotus ei ole mikään ennakkotapaus näihin liittyen, joten komissio tekee myös sosiaalialueella töitä, teemme tarkastelua tällä hetkellä lähettytyön työntekijöiden direktiivin osalta – Tämä on tärkeä. Ja EU-merkintälainsäädännön ja työpaikalainsäädännön pitää tietenkin edistyä yhtiölainsäädännön kanssa samalla, että saadaan vastaavalliset to- toiminnallisuudet kaikille, ettei mitään tästä sosiaalista dumppausta tai muita väärinkäytöksiä ole. Sitten voitonjako. Tuleeko tämä johtamaan sitten enemmän veronkiertoon tai muihin ongelmiin? Neuvosto olemme tämän toimipaikka-asian poistaneet kokonaan tästä. Eli tämänhetkinen status quo ylläpidetään, mikä ei ole muuttunut. Jäsenvaltiot ovat vapaita sallimaan tai, tai estämään sen, että toimipaikat jaetaan. Ja neuvosto toteaa myöskin, että, että vero- tai työntekijöiden oikeuksien väärinkäyttö, sitä säädellään muualla. Ja sitten vielä lopuksi rahanpesu. Tämä on jotenkin herkkä aihe. Me Meillä on tämä rahanpesu direktiivi säännösten voimassa 24 talossa pari viikkoa sitten. Tämä ehdotus on täysin rahanpesudirektiivin mukainen ja joissain asioissa menee pidemmälle. Koska todellinen edunsaaja, ja tämähän on juuri rahanpesun todellinen kysymys, todellinen edunsaaja pitää jotenkin tunnistaa heti rekisterin yhteydessä – että tämä on uusi asia, ja tämä menee pidemmälle kuin rahanpesudirektiivissä mainitaan. Ja lopuksi vielä lyhyesti. Tämä on yrityslainsäädännön väline. Neuvoston teksti katsoo näitä asioita, ja uskon, että tämän ja alikunnan jäsenten taholta voidaan tehdä vielä enemmän, jotta voidaan löytää ratkaisut jäljellä oleviin huolenaiheisiin. Ja pyydämme parlamentti osallistumaan rakentavalla tavalla, että voidaan poistaa ähm, hallinnosta takkaa näiltä. Kiitoksia. Sitten seuraava puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan ensin kiittää esittelijäämme valiokunnassa. Ei pelkästään tästä mietinnöstä, vaan mielestäni on kovin vaikuttavaa, miten meidät kaikki otettiin asian käsittelyyn mukaan ja miten työasiakirjan pohjalta sitten pystymme lähemmin tutustumaan näihin teemoihin. Ja että tässä vielä päivitetään tietoja, kun enemmistö on saatu aikaan. Tämä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä ja tästä haluaisin kiittää kovasti on usein otteeseen. Meillä oli mahdollisuus keskustella ja nyt ihan aluksi sanon suoraan, että edelleen olen kovin kriittinen. Ja sen vielä haluaisin tässä kertoa. Esitteli ihan, oikeasti, ihan oikein kertoi, että varotoimet positiivinen asenne kuitenkin periaatteessa. Se on ihan oikea asenne. Siis ehdotuksen tarkoituksenhan oli, että PK-yrityksillä annetaan mahdollisuus pystyä toimimaan rajat helpotetusti. Siitä on samaa mieltä myöskin ottaen huomioon digitalisoituminen. Mutta siitä huolimatta minulla on suuria epäilyksiä, että juuri tämä ehdotus saavuttaisi tätä tavoitetta. Ja nyt kun komission edustajaa kuulen että siitä, että riskiä on, kyllä. No risk, no fun asenteet oikeastaan kuulostaa Heitä näistä viime vuosista ja vuosikymmenistä ikään kuin olisi mitään opittu. Ja täällä parlamentissa meillä on erityisvaliokunta, joka käsittelee verotusta ja siinä jo kysyn, että kun näitä yrityksiä voi näin nopeasti ja rekisteröidä ja sitten riskejäkin on, ehkäpä te komissiossa että tätä ymmärrät, mutta kun me parlamentissa selitämme äh, ihmisille ja kyllä he sitten kysyivät, että miten varmistatte, että kaikki maksavat veronsa ja eikä tällaista forum-shoppailua ole. Ja sitten jos minä sopimusosapuolena olen PK-yrityksessä mukana alihankkija, haluaisin tietää, kenen kanssa olen tekemisissä ja jos tehdään merkinnät kaupparekisteriin, niin sitten täytyy siihen pystyä luottamaan. Eli julkinen luottamus kaupparekisteriin on suuri arvo. Eli riskejä on ja täytyy tietää, Täytyy tarkastella, miten niitä voidaan käsitellä formshoppailusta. ja puhuin. Suuri ongelma juuri tässä peruspääomassa varauksessa, miten voidaan varmistaa, että tämä peruspääoma sitten käytössä on yrityksessä. Ja sitten kun kaupankäyntiä kolmansien kanssa on, että tämä varmistetaan. Tässä Ehdotukset, jotka alun perin olivat komission ehdotuksessa, eivät ole tarpeeksi pitkällä meneviä. Sitten shoppailu. Jos nämä säännökset kokonaan poistetaan, niin voin sitä tukea. Sitten identifiointi, siis kuka siellä takana on, kuka perustaja on, se nyt ei ole minun mielestäni vielä ratkaistu, mutta ehkä sen kehitystä on tapahtunut. Siinä odotan kovasti, mitä tulossa on, mutta yleisesti sanoisin vielä kerran, että Julkinen luottamus kaupparekisteriin on suuri arvo ja niin paljon kuin iloitaankin digitaalisista sisämarkkinoista ja hyödyntämisestä, niin kyllä täytyy myös silti olla oikeusvarmuutta, ja jos tätä ei ole näissä uusissa yrityksissä, niin se on ongelma, ja täällä eurooppalaisella tasolla yritämme uudelleen oikeudellisen muodon saada aikaan, jossa olisi yhteiset säännöt. yhtiö ei ole sitä nyt. vaan nyt sitten se perustetaan kansallisen lain mukaan, mukaan ja siinä varmaan sitten 28 jäsenvaltiolla on eri edellytykset ja olosuhteet samalle otsikolle subyhtiö, mutta ne, jota, jotka epäilevät tämän konkreettisen ehdotuksen lisäarvoa, niin heillä on myös hyvä argumentti ja eikä sitä voi noin vain viskata pöydältä ja todeta, että riskit vain pitäisi hyväksyä. Very much. I hope that the inter... Kiitoksia. Toivottavasti tulkella vielä kärsivällisyyttä. Edustaja Voss. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää esittelijää lämpimästi tästä hyvin varovaisesta lähestymistavasta asiaa täällä on monia epäselvyyksiä, Angelika Niebler mainitsikin ne jo, ja neuvostossa on tehty paljon muutoksia tähän tekstiin. Ja neuvoston puheenjohtajalta on vielä tietää, että onko teillä tänään vielä edelleenkin enemmistö tämän takana, koska täällä on huhuja, että jotkut maat ovat siirtymässä toiselle kannalle. Minua kiinnostaisi tietää, että onko juuri tänään olemassa enemmistö tämän takana. Minä totean tämän tämän takia, koska täällä parlamentissakin on paljon epävarmuutta asian suhteen, niin pitäisikö tässä ehdotuksessa nyt tehdä sellainen jonkunnäköinen menettelytapa, ettei tässä nyt hylätä tätä asiaa noin vain ja näin viedä, ulospäin, että yritysoikeuden osalta emme pääse eteenpäin. Se olisi se kolmas kerta, kun emme saisi mitään aikaiseksi. Ja meidän pitäisi ehkä löytää joku tapa, jonka voisimme nyt kehittää tässä yhteydessä, että nämä olemassa olevat mahdollisuudet näiden puitteissa voidaan tehdä muutoksia, joista voidaan sitten myöskin puhua parlamentissa, että mitä oikeastaan on loppujen lopuksi tähän ehdotukseen mukaan. Tehdään tästä webverallista trilogia, jossa komission neuvosto ja parlamentti sitten voivat keskustella koko asiasta kokonaisuudessaan – jottei sitten varovaisesti vaan jotain tässä varovaisuuden takia jotain hylättä, joka on sitten taas hyvin vaikea panna taas uudestaan täytäntöön. Tätä, tämän takia olisi hyvä, jos kaikki osallistujat ottaisivat tämän huomioon ja pyytäisin esittelijää löytämään jonkun tavan tähän. Löytää joku ulospääsy ongelmasta, tästä jumiutuneesta tilanteesta. Mutta minusta on nyt oikein, että edetään asiassa varovaisesti. Että mietintöä ensin on nyt lykätty ja varovaisesti lähdetään liikkeelle. Kiitoksia. Kiitokset. Neljä minuuttia vielä ovat tulkit meille antaneet, joten edustaja Grandes voi varmaankin meille kertoa, miten tämä etenee, tuleeko tämä ensi kokoukseen taas esityslistalle. Ja ehkä myöskin neuvoston edustaja voi kommentoida. statement Ihan lyhyt lausunto olisi siis seuraava. Myöskin neuvostossa niin ei se tilanne ole niin selvä. Hylätäänkö, hyväksytäänkö, paljon epäilyksiä on. Panin merkille, että tässä suuria epäilyksiä on. Ajattelen niin, että nämä huolet eivät ole hälvennetty. Toimipa kysymys terrorismin rahoitus, rahanpesu, työntekijöiden osallistuminen, veronkierto, sosiaalivakuutukset ja maksujen kiertäminen, ne ovat edelleen esillä. Digitalisointi, modernisointi ovat tietysti erinomaisia teemoja sähköisessä rekisteröinnissä, mutta Robert Niebler jo otti esillekin tähän liittyvät epäilykset hyvin innovatiivisia startuppeja. 90 7 prosenttia meni ihan oikein, mutta sitten tulee myös näitä lumevaikutuksia esiin. Tämä ehdotus ei ole se, joka tuo näitä ratkaisuja. Jotain sen siellä pitäisi saada aikaan hyvää uutta eurooppalaista. Uh, Kiitoksia. Alkaa Stefan Otsov vielä lyhyen kommentin tähän. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos tästä puheenvuorosta. Työstän tätä imco valiokunnassa Äänestämme imco valiokunnassa 29. päivä kesäkuuta ensi viikolla. Valiokunnassamme poliittisen ryhmän keskellä käydä myös keskusteluja. Minä tuon esille nyt oman kantani. Tämä on komission strategisten linjausten mukainen. Minä tuen sitä, sillä meidän on tuettava kilpailukykyä, meidän on vähennettävä hallinnollista taakkaa ja hallinnollisia kustannuksia. Tämä tuo myös paremman ympäristön yrittäjyydelle, vaikka tässä etsitään kompromisseja, niin meidän on pidettävä tämän asiakirjan ydin sellaisena, että yrityksen pystyy halvalla perustamaan verkossa nopeasti, jota voimme käyttää sisämarkkina-aluetta. Se on tämän asiakirjan pääajatus. PK-yritykset luovat kaksi kolmasosaa työpaikasta Euroopan unionissa, mutta ainoastaan 2 prosenttia PK-yrityksistä sijoittaa ulkomaille ja olen sitä mieltä, että SOP on paras tapa edetä tämän kanssa. I apologize to Mr. Radjev. Kiitoksia pyydän anteeksi, herra Radjev, mutta että edustaja Pascal de Corantes. Gracias a los, muchas gracias a los autores por su, por su... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kaikille kärsivällisyydestä. Haluan kiittää niin ikään neuvoston ja komission edustajia. Haluan kiittää myös kollegoja. Tuleva puheenjohtajavaltio on tuonut esille, että on valmis jatkamaan tämän haasteen parissa. Tilanne kuitenkin se, että näkemyksemme ovat varsin eriävät, joten meidän tulisi Strasbourgissa kokoontua varjoesittelijöiden kanssa – haittamatta sitä, estämättä sitä, että me kävisimme epävirallisen vuoropuhelun, jotta näkisimme, mistä kenkä oikein puristaa. Esittelijän tehtävä on katsoa, mikä on mahdollista ja mikä ei, ja sen jälkeen viestimme teille – miten vuoropuhelut päätyvät ja kerromme sitten tulevista kokouksista. Uh, uh, point number 24. Kiitoksia. Kohta 24 eurooppalainen kansanarvoitus uh, kaupmanilta pidetään iltapäivällä ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja kärsivällisyyttä. Kiitoksia kokous keskeyttää.